tarkistanut Dobromit Sosnjertsin, Alexander Gabelicin, Giancarlo Scottan ja Danilo Oskalancinin valtakirjat ja haluan ne vahvistaa alkaen 19. maaliskuuta, 4. huhtikuuta, 17. huhtikuuta, 17. huhtikuuta alkaen. Onko huomautettavaa? Näin valtakirjat on vahvistettu.